kirjallinen kannanotto 45 kautta 2011, jonka ovat laatineet Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Philip Kaczmarek, Teresa Riera Madurel ja Judith Sargentini. Ja jonka aiheena on tieteellisen kapasiteetin vahvistaminen Afrikassa ja Euroopan ja Afrikan kumppanuuden edistäminen radioastronomian alalla –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 tieteellisen kapasiteetin vahvistaminen Afrikassa ja radioastronomiaan liittyvät aiheet. Ne ovat erittäin tärkeitä aiheita ja näitä asioita seurataan erityisesti Etelä-Afrikassa. Eli haluaisin kiittää kaikkia allekirjoittajia ja haluaisin kiittää myöskin nuoria, jotka ovat olleet hyvin innokkaasti mukana keräämässä allekirjoituksia ja pyytämässä tukea kollegoilta ja myöskin Haluan kiittää Etelä-Afrikan hallitusta ja ministeri Pandor on ensi viikolla sitten tulossa Brysseliin ja hän tulee sitten tiedotusvälineelle kertomaan tästä kirjallisesta kannanotosta ja siitä, miten se liittyy Afrikan kehitykseen ja Afrikan sarven kehitykseen erityisesti. Pyytäisin, että komissio toimii rakentavasti ja ottaa huomioon tämän kannanoton merkityksen. Sehän on hyvin keskeinen, kuten sanoin, Afrikan kannalta ja se on tärkeää tieteen kannalta ja totta kai se on tärkeää myöskin Euroopan ja Afrikan välisten suhteiden kannalta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Ja onnittelut tämän kirjallisen kannanoton laatioille. Ja sitten etenemme esityslistalle. Eli ensin Davisin mietintö, kilpailukykyinen vähän